Okay, friends, uh, prepare for the vote and see to that you have your voting. Kollegat, valmistaudutaan äänestämään. Onhan teillä äänestyskortit. Laittakaapa ne äänestyskoneisiin niin, että olette valmiina äänestämään. Start. Kohta aloitamme. Your voting cards Okay, friends, are we ready for the vote? No niin, ystävät, olemmeko valmiit äänestämään? Työntekijöiden lähettäminen silloin, kun kyse on palvelujen tarjonnasta. Esittelijä Elisabeth Mohan-Chartier ja Agnes Jungerius. Ensin ilmoitusasia, kompromissi E on nimenhuuto äänestyksellä äänestettävä. Jos, jos 11 jäsentä tukee tätä pyyntöä. That, uh, in page 51. Sivulla 51. Kompromissi ei siis. No, nyt ei olla vielä siellä, vaan ryhdymme äänestämään. Kompromissi B, puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. 2, 5, 7 raukeaa. 2, 5, 8. Siitä äänestetään yhdessä IMKO 25 kanssa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. Tarkistus 258 yhdessä IMKO 25 kanssa. EPPllä kaksi liikaa, yksi liikaa. Nyt on hyvä ja sitten äänestetään. Can we close the vote? So we, yep. close the vote. we close the vote. Äänestys päättyy. selkeästi hylätty. Äänin 15.34. Selkeä tulos. Sitten tarkistus 259. Se on vedetty pois. 260 raukeaa. Ei vaan äänestämme. Tarkistus 260. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 262 raukeaa, sanoo puheenjohtaja. Ei vaan pahoittelee. En ole aivan tottunut näihin äänestyslistoihin. No, kyllä tämä selkeää sitten 15 minuutin kuluttua. 262 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi. Ei vaan kompromissi F puolesta vastaan tyhjää Uh, can we take compromise F once again? Kompromissi F vielä uudestaan. puolestaan, äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 275 yhdessä 343 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri 29 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että syytä tarkistaa. Juuri 29. Äänestys alkaa. EPPllä yksi liikaa. Nyt OK. Ja äänestys päättyy. Hylätty kolmella äänellä. 276, 7, 280, 278 ja muutama sivu vielä aina sivulle 12 saakka. Nämä raukeavat. Kolmesataa 11 sivulla 12. Ikävä kyllä tulkeilla ei ole sivun numeroita. Äänestys alkaa. Ei vaan puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten sivu 17. 349 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulle 38. Kompromissi. Kompromissi D sivulla 38 puolesta vastaan ja hyväksytty. Seuraavalla sivulla 49, kompromissi A, sivu 49 puolesta vastaan hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestämme sivulta 51 kompromissista E. Nimenhuuto äänestystä on pyydetty. Kuka puoltaa nimenhuuto äänestystä? E. E. E in favor. 12. No, 12. It's okay. 12 mm-hmm. numbers. 12 rows. Roll call vote on compromise. Kompromissien nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Yeah, 12. Mm. Have you all voted? The vote is now closed. On... Äänestys päättyy. Kompromissi E. Sitten sivulle 52, 490, puolesta äänet vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi G, sivulla 54, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivu 55, tarkistus 500. Puolesta äänet. Vastaan, tyhjää, hylätty. Juri 13. Puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. page 57. Sivu 57, kompromissi Y, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 58, kompromissi I, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 59, tarkistus 520 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivulla 60 suullinen tarkistus. Onko siihen kommentteja? Onko vastustusta? We will not uh, vote on the oral emme siis äänestä suullisesta tarkistuksesta, vaan jatkamme kompromissiin J sivulla 60 edelleen puolesta. Kompromissi J. Hyväksytty. Ei vaan vasta-äänet. Kompromissi J. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme. Kompromissi J. Äänestys alkaa. And the vote is now. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta äänti, ääntä. Sitten sivulla 61, tarkistus 36 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Uh, tarkistus 37 puolesta äänet 37 tarkistus on kyseessä, vastaanet, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 43 puolesta äänet vastaan, tyhjää, hylätty. 44, 40 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi M sivulla 64 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Sivulla 65 on kompromissi N, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sivulla 66 juri, kolme, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 68 on rauennut. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 68 tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 70 on kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 72 on tarkistus 10 imkovalikunnalta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 102 yhdessä tarkistuksen 103 kanssa. 103 vedetty pois, joten pelkästään 102 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sivulla 76 on tarkistusnumero. Sivulla 77 on kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X sivulla 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 79 on kompromissi K puolesta. Kompromissi K sivulla 79. 143 on vedetty pois. Joten kompromissi K puolesta äänet vastaan tyhjää hy- hyväksytty. sivulla 80, 83 kompromissi U puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sivulla 85 kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan tulos kompromissi V kohdalla? Äänestys alkaa kompromissista V. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolen, puolta ääntä. Sitten seuraavana äänestämme sivulta 88. Imko 20 ja tarkistus 200 yhtenä ryhmänä puolesta äänet vastaan hylätty Seuraavalla sivulla, sivulla 89, on tarkistus 203, puolesta äänet vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi kaksois V, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi sivulla 93 kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Tarkistus 224 onkin rauennut, sanoi puheenjohtaja. 225 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. 225. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty mikä hylätty yhden äänen enemmistöllä, mutta tiukalle meni. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 97 on tarkistus 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 244 vielä. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta ääntä. 246. Tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää Otanpa uudestaan 246 tarkistus puolesta äänet vielä vastaan. Tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 253 on vedetty pois. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt toimitamme loppuäänestyksen mietintöluonnoksesta näin muutettuna huuto äänestyksenä. Äänestys on päättynyt. Oletteko äänestäneet jo? Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta ääntä, Kahdeksan vastaääntä ja 13 tyhjää ääntä. Näin ole minä täytyy äänestää vielä mandaatista ryhtyä neuvotteluihin. Tätä varten tarvitaan vähintäänkin 80, 28 ääntä mandaatin hyväksymiseksi. Äänestys alkaa. Äänestämme nyt mandaatista, neuvotteluvaltuuksista. Äänestys päättyy. Tämä on erittäin vahva mandaatti. 44 puolesta ääntä ja kahdeksan vasta ääntä. Madame la Présidente. Puheenjohtaja. Eh, Madame... Pyydän anteeksi, Rova Moran Chartier. Saatte puheenvuoron ihan kohta. Sitä ennen Rova Diapalova haluaa ilmaista vähemmistön kannan tähän asiaan. Sopiko tämä teille? Mistä Martin? Edustaja Martin niin ikään haluaa ilmaista vähemmistö kannan tähän asiaan. Yksi minuutti. Niin, puheenjohtaja. osan kappaleet ovat mietintöluonnoksessa. Totean vain, että ENL-ryhmä ottaa etäisyyttä tästä mietinnöstä. Erottaudumme siitä. Olemme ponnistelleet jotta lainsäädäntöä saataisiin tiukennetuksi, mutta katsomme, että tämä teksti ei mene riittävän pitkälle. Näin ollen me emme voi siihen yhtyä. Kiitos. Madam Labajova, you had... Rova Djabalova, te ette halunnut esittää vähemmistölausuntoa, vai halusitteko? Niin en tiennyt, että minun pitää tehdä tämä suullisesti. Olen tehnyt kirjallisen lausunnon. Minä äänestin ö, itseni puolesta ja ryhmä eri tavalla, joten teen tästä oman kirjallisen asian. E, eli siis tätä tasapainoa tässä ei saatu aikaiseksi ja siksi minä äänestin tätä vastaan. Mikrofoni. Yhteisesittelijä Rova Moran Chartier saa minuutin kestoisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää siitä, että hienosti johditte tätä kokousta, mutta ajattelen tässä Thomas Hendeliä, valiokunnan puheenjohtajaa kun otamme huomioon, miten tärkeä tämä teksti on sosiaaliselle Euroopalle ja tälle uudelle direktiiville. Miten tärkeää on se, mitä työllisyysvaliokunta on tehnyt Euroopan parlamentissa, jotta saamme Euroopan, uuden Euroopan, joka on lähempänä kansalaisia, niin luonnollisesti ajattelen nyt aivan erityisesti eh, kollega Henneliä. Haluan kiittää aivan erityisesti Agnes Jongeriusta. Olen tehnyt hänen kanssaan käsikädessä työtä Haluan kiittää myös valiokuntamme sihteeristöä, poliittisia avustajia, neuvonantajia. En enää tiedä, kuka tässä työskentelytiimissä on mitäkin tehnyt, koska työ on ollut niin kattavaa. Ja luonnollisesti ajattelen ja kiitän myös varjoesittelijöitä. 18 kuukautta työtä on tehty. Ja näin saamme sosiaalisen Euroopan perustan, tasapainon työntekijöiden välille kautta Euroopan, jossa huomioidaan myös yritysten tarpeet. Olen kiitollinen eh, tästä työstä koko työllisyysvaliokunnalle. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ennen kuin minulta menee ääni ihan kokonaan, halusin vielä sanoa, että tässä on kaksi vahvaa naista tämän kaiken takana. Eikö olekin hienoa? Next meeting. Seuraava kokouksemme järjestetään 19. päivä lokakuuta aamulla yhdeksältä ja yhdeksästä puoli yhteen aamupäivällä. Kiitoksia.